tapauksessa pitäisi rohkaista käytäntöä, joka rohkaisee hallintoa, joka rikkoo ilmastosääntöjä ja edistää ilmastonmuutosta. 2021 lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan ehtoja, jonka mukaan Euroopan markkinoille ei hyväksyttäisi tuotteita, joita ei ole tuotettu ympäristökriteerejä noudattaen. Ne, ne planeetta on yksi sama naapurusto se on nyt nähty tämän COVID-19-pandemian myötä. Tästä syystä meidän on ähm, painostettava Brasilian hallintusta ja paikallisviranomaisia niiden ryhdyttäisiin toimiin. Tämä on tehtävä meidän ja lapsiemme puolesta. Kiitoksia sitten äh, San Sanchez Amor SND-ryhmän nimi. Kiitoksia puhemies. Näinä vuosina populistipolitiikka on demokratian laatu heikentynyt. Siihen on aina äh, äh, liittynyt myös ympäristön halveksinta. Emme tuon, tunne äh, populisteja, jotka olisivat sitoutuneet ympäristökysymyksiin. Aina autoritaariset suuntaukset sisällyttävät tämän ympäristövaaran miksi näin on. Trump ja Bolsonaro ja muut tuntuvat u- uusilta, mutta nämähän ovat vain ultraliberalismin talouspolitiikan uusi naama. Konservatiivit ja äärioikeisto tähän on pyrkinyt. Halutaan rajattomasti hyödyntää luonnonvaroja. Kukin nationalisti pitää luonnonvaroja ominaan, koska ne ovat rajojen sisällä ikään kuin ympäristö voitaisiin politiikan mukaan rajata. Olen tällaisesta ympäristönationalismista täälläkin kuullut hienoja e- esimerkkejä varmaankin Amazonia voitaisiin pitää koko ihmiskunnan omaisuutena, kuten esimerkiksi Pohjoisnapa. Kyseessä on erityisesti nykyisten asukkaiden omaisuutta. Siellä on paljon alkuperäisiä väestön asukkaita ja monia muita Brasiliassa. Tulevaisuudessa asuvien molemmilta riistetään nyt heidän oikeuksiaan metsäkadon ja maananastuksen myötä. Bolsonaron hallituksen takia EU toimii ympäristö, on toimittava ympäristön ja demokratian puolesta niin, että Brasilian tulevatkin asukkaat voisivat oikeuksistaan hyötyä. Minä oikein mielelläni muuten menisin takaisin vaalipiiriin, niin sanon tämän italialaiselle kollegalle ja kertoisin, että olemme täällä puhuneet Amazonista. Következő hozzászóló Duran képviselőtársunk a Renew Groupból. Edustaja Duran. Merci, madame. Kiitoksia, puhemies. Aluksi haluaisin osoittaa kunnioista Chico Mendesille, joka surmattiin Brasiliassa yli 30 vuotta sitten, koska hän suojeli Amazoniaa. Ja tämän murhan jälkeen satoja aktivisteja ja alkuperäiskansojen ehdotus, eh, edustajaa on surmattu. Ja tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että puhutaan Bolsonarosta ja Brasilian hallituksesta ja katsotaan kuka on syyllinen. No tietysti heillä on vastuunsa, mutta täytyy muistaa, ja haluan tätä vielä korostaa, että metsän hävitys ja nämä rikokset planeettaa vastaan ja ihmisiä vastaan ja maan anastukset Amazoniassa ja tämä kansan murha. Myöskin me kannamme tästä vastuuta. Kyse on siitä, että voidaan tuoda soijaa Eurooppaan ja naudan lihaa. Siellä tuodaan palmuöljyä ja siksi näitä sademetsiä tuhotaan. Eli siellä jalkapallokentän kokoinen alue tuhoutuu minuutissa. Eli meidän täytyy nyt miettiä näitä asioita. Ja 40 vuotta sitten sanottiin, että Jumala suojeli ihmisiä, jotka tekevät parhaansa. Ja meidän täytyy nyt miettiä omaa vastuutamme. Me emme ainoastaan voida sivusta katsojia passiivisina tai rikoskumppaneita, vaan meidän täytyy nyt ymmärtää, että me olemme myöskin vastuussa tästä draamasta. Ja meidän täytyy välittömästi, ja kuten komission jäsen sanoi, ja me tuemme teitä, meidän täytyy muuttaa lakejamme. Meidän täytyy varmistaa, että kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa on tarkastuslausekkeita meidän täytyy miettiä näitä vapaakauppasopimuksia. Euroopan pitää pysyä avoimena, kyllä, mutta meidän täytyy varmistaa se, että estämme Merkosuurin ja kaikki muut toimet, jotka tällä hetkellä tuhoavat planeettaa. Kiitoksia. Seuraavana Tiili Metsä, Vihreät, olkaa hyvä. Mrs. President. Kiitos puhemies. Minä olen järkyttynyt, kun joudumme näkemään, miten metsäkato jatkuu Amazoniassa. 2020 vuosi näyttää nyt tuhoisimmalta ikinä Amazonian alueella. Tämä tapahtuu samanaikaisesti, kun COVID-19-pandemiaa siirtyy Brasilian kohtaan, ja olin järkyttynyt ympäristöministeri Ricardo Salesin toimista. Hän haluaa käyttää sitä tosiasiaa, että kaikki katsovat nyt COVID-pandemiaa ja yksinkertaistaa ympäristölainsäädäntöä. Alkuperäiskansat kärsivät kovasti, ei ainoastaan siksi, että menettävät maataan laittomien hakkuiden ja maanannostuksen takia, mutta myös covidin kuolee kaksi kertaa enemmän kuin muuta väestöä. Eurooppalaisilla yrityksillä on vastuunsa sitä kautta, että rahoitetaan suuria maanomistajia ja käytetään tätä maata elintarvikkeiden ja lihan tuotantoon. Tämän on loputtava. Kuluttajien on ymmärrettävä, mistä on kyse. Meidän on estettävä vaarallinen merkosuusopimus. Kiitos. Követkäsi hozzászóló Scholz. Kiitoksia sitten edustajan Scholz, GUE-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Bolsonaron ympäristöministeri teki ehdotuksen hiljattain. Eli nyt ei puhua ainoastaan pandemiasta, vaan meidän täytyy nyt käyttää tilannetta, jotta voimme muuttaa kaikkia sääntöjä. No, tällainen asenne on nyt sitten hallituksessa on todella pöyristyttävää ja meillä on myöskin vastuuta tästä, kuten kollega Durant sanoi. Eli jos mietimme nyt kauppasopimuksia tämän hallituksen kanssa, jossa ei puhuta mitään kestävyydestä, niin Tämäkin asia on meidän vastuullamme. Meillä pitää kauppapolitiikassa olla välineitä, joilla voidaan suojella alkuperäiskansoja. Laatustandardejen pitää olla sitovia ja mitä sitten muuten tapahtuu, kun Mercosur ratifioidaan? Sehän voi sitten muistuttaa Bolsonaroa sitoumuksistaan, mutta he tietysti nauravat niille. Mutta me tarvitsemme kunnollisen sopimuksen ja meillä pitää olla kunnolliset toimitusketjut ja meidän täytyy kiinnittää huomiota niihin tahoihin, jotka tuottavat tuota Euroopan tuotteita, jotka eivät ole standardien mukaisia. Kiitoksia sitten Maria Rena SND. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Voin vain yhtyä siihen, mitä kollegat täällä sanoivat koskien Brasilian tilannetta ja metsäkatoa. Voin vain yhtyä niihin, jotka kritisoivat Bolsonaron hallitusta ihmisoikeuksien polkemisesta, työntekijöiden oikeuksien polkemisesta ja siitä, että se kunnioita omaa aluettaan ja aiheuttaa metsäkatoa. Mutta se, mitä Pascal Duran sanoi, me olemme myös vastuussa tästä eurooppalaisena ja tämä vastuu on vain jatkunut ja olemme kuitenkin hyväksyneet kauppasopimuksia, jotka ovat osoittaneet, että ne, niiden kautta ei pystytä ympäristö, ympäristön tilaa kunnioittamaan eikä sitä varmistamaan. Kestävän kehityksen luku on nykyään pakollinen kauppasopimuksessa, myös mercosur mutta ei ainoastaan siinä, vaan kaikissa kauppasopimuksissa. Kun sanotte, että tämä, tämän luvun kautta voidaan tilannetta säännellä, tämä ei pidä paikkaansa. Tämän kestävä kehitys tai koskeva luku ei sääntele yhtään mitään. Siinä puhutaan kyllä neuvottelusta, mutta ei siinä mitään sanktioita anneta, mikäli ympäristöä ei kunnioiteta me emme pyydä mitään markkinointitoimia emmekä uutta kielen käyttöä. Me vaadimme pakkoa, sanktioita. Kyllä kauppasopimukset käyvät, mutta niissä on, ne on, niiden on oltava u, todella uuden sukupolven sopimuksia, joiden kautta voidaan määritä sanktioita Brasilian ja muiden maiden kaltaisille maille, jotka eivät kunnioita omia näitä oikeuksia. Tässä on meillä tietenkin eurooppalaisille monikansallisille y, yrityksille omat velvollisuutensa, kun ne eivät kunnioita ihmisoikeuksia eikä ympäristösääntöjä on mahdollista oltava mahdollista, että uhrit voivat tehdä valituksia missä he ovatkaan niin, ja ne on, niistä on pidettävä kiinni. Niin tämä on ihmiskunnan oikeus. Meillä on tänä, tänä päivänä alkuperäiskansoja, jotka tuhotaan Amazonian alueella. Meidän on annettava heille mahdollisuus tehdä valituksia monikansallisia yrityksiä vastaan, jotka eivät kuljeta yhtään mitään. Kiitoksia sitten edustaja Charles Görens, Renew, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Amazonian maanhävitys ja tämä vahingollinen politiikka vain pahenee vuosi vuodelta. Maananastus Brasiliassa on hyvä osoitus tästä politiikasta. Nämä toimijat, jotka ovat maananastuksen takana, tietävät varsin hyvin, että he voivat toimia hallituksen ja presidentin tuella – Kyse on laista, joka on vuodelta, vuonna voimassa vuodesta 2004, ja sillä pystyttiin rajoittamaan vahinkoa vahvistamalla ympäristönsuojelua Brasiliassa ja luomalla rahaston, jolla rahoitetaan luonnonsuojeluprojekteja. Brasilia on sitoutunut myöskin ilmastotavoitteisiin Kööpenhaminassa. Ja miten nyt voidaan toimia? Komissio on miettinyt nyt erilaisia toimintatapoja, mutta en tiedä kuinka tehokkaita ne ovat. Meidän täytyy miettiä nyt toimia, mutta ovatko ne riittäviä. Ja sitten täytyy miettiä vuoropuhelua, puolittista vuoropuhelua. Meidän, en usko, että tässä nyt päästään kovin pitkälle. Uskotteko, että Bolsonaro muuttaa toimintatapansa? Hänhän on yksi niitä ihmisiä, jotka kansainvälisesti saavat merkittävää tukea – ja raamattu kädessä hän sitten on valmis tuhoamaan monen välisen sopimuksen, joka on erittäin tärkeää planeetan kannalta, jonka olemassaolo on nyt uhattuna. Eli kun ajatellaan Mercosur-kauppasopimusta, jos sitä ei muuteta, niin silloin Bolsonarolle se on kuin kannustus vastuuttomuuteen. Kiitos. Következő hozzászóló Ruus. Kiitoksia Karolin Ruus, vihreät, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Se, mitä Amazonissa tapahtuu, ei voi jättää meitä reagoimatta. Amazonia on alkuperäiskansalle välttämätön. Se on ihmiskunnan keuhkot ja sitä nyt tuhotaan. Se on joutunut talou- teollisen maatalouden uhreksi muun muassa ja erityisesti soijan viljelyn takia siitä johtuu metsäkatoa ja myös jokien ja virtojen saastumista kasvinsuojeluaineen takia ja pienviljelijöiltä annastetaan maata Bolsonaro samanaikaisesti purkaa ympäristön suojelua ja suosii laitonta metsän kattoa ja polkee kansojen oikeuksia. Tämä ei ole vain brasilialainen ongelma, kun Eurooppa neuvottelee GM-soijan tuo, tai tuo GM-soijaa ja neuvottelee mercosur Eurooppakin on tässä osaltaan syypää. Meidän on nyt toimittava, ilmastonmuutos osoittaa sen, vaikka kansainvälisiä aloitteita on paljon, maa, metsäkato jatko, EUn on toimittava johtajana ja ryhdyttävä konkreettisiin vahvoihin toimiin. Huomenna on liian myöhään. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitos puhemies. 700 000 neljä kilometriä on tuhottu 70-luvun jälkeen. Maatalousyritykset Atlantin molemmin puolen johtavat tätä tuhoa. Ilmaston muutos ei uhkaa viljelijöitä, vaan uusliberaali maatalouspolitiikka EU:ssa. Nyt näyttäisi siltä, että komissio haluaa auttaa yrityksiä löytämään raaka-aineita, jotka ovat hyvin edullisia, eikä tätä huomioon ympäristöä tai alkuperäiskansoja. Merkosuursopimus johtaa lisämetsäkatoon. Tämä haittaa pienviljelijöitä Irlannissa ja kaikkialla Euroopassa. merkosur sopimusta ei Irlannissa edes mainita hallituksen toimesta – vaikka Finafoilian vihreät ovat vastustaneet sopimusta tähän mennessä. Pienviljelijät Irlannissa eivät ole huolestuneita ainoastaan elinkeinostaan. Myös EUn tekopyhyys ärsyttää todella, kun kehotetaan jäsenvaltioita vähentämään maatalouspäästöjä. Samalla tuodaan Etelä-Amerikasta hyvin tuhoisia tuotteita. Kiitos. Kiitoksia Bernd Lange SND-ryhmän nimissä. Olkaa. Kiitoksia puhemies. Amazonin maanhävitys ei ole mikään uusi ongelma. Tästä on tiedetty jo vuosikymmeniä ja siksi tämä kauppasopimuskysymys ei ole ratkaiseva. Ratkaiseva on se, että siellä harjoitettava politiikka on välin ja Bolsonaro on pahentanut tilannetta. Eli meidän täytyy katsoa, miten voimme puuttua tilanteeseen, jotta jotta voidaan ratkoa näitä ongelmia. Ja selvää on myöskin se, että ongelma liittyy myöskin siihen, että me tuomme tuotteita Brasiliasta. No, naudanlihasta puhuttiin jo. Ja jos mietimme nyt tätä kysyntäpuolta, niin silloin meidän täytyy löytää ratkaisu kysyntään. Ja Kaksi vuotta sitten komissiolta saatiin tiedonanto, jossa todettiin, että tarvitaan lisäsääntelyä, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. No, mitään ei kuitenkaan asiassa ole tapahtunut. Eli meidän täytyy nyt tarttua tähän asiaan ja meidän täytyy tehdä tästä kysynnästä reilua. Burkhardt teki ehdotuksen mietinnössään järkevästä toimitusketjuksesta, jossa sitten katsotaan, millä tavalla Euroopan tuotavia tuotteita tuotetaan. Ja nyt odottelen, että komissio tekee vastaavan ehdotuksen, jotta ensi vuonna pystymme säätämään asiasta lakeja. Ja sitten mitä Brasiliaan tulee, kyse ei ole pelkästään Bolsonarosta. Siellä tehtiin mielipidemittaus ja 88 prosenttia brasilialaisista haluaa torjua metsien tuhoutumista. Meidän täytyy tukea heitä ja meidän täytyy olla vuoropuhelussa aluehallinnon kanssa Brasiliassa, koska niillä on täysin erilainen kanta kuin Bolsonarolla. Ja tällä tavalla voimme tukea Brasilian kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Bijou Renew-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puhemies. Haluan lähettää viesti meille kaikille. Haluan, haluaisin, että yhdessä pohtisimme sitä, mikä mieli sillä on, mitä täällä teemme, kun ajatellaan tulevaa maa, maa, maapalloa, solidaarisempaa, oikeudenmukaisempaa maapalloa, jossa ihminen ja ympäristö on kaiken toiminnan ytimessä, jotta voimme selvitä, mitä mieltä tässä kaikessa on, jos hyväksymme sen, että Euroopan porteilla, Ranskan Gujanassa, Euroopan unioni, lähellä on tuolla aivan vieressämme äärioikeisto Bolsonaro Brasilia, joka antaa rikollisella tavalla tuhota massiivisesti Amazonian sademetsää. Se on rikollista alkuperäiskansoja kohtaan, se on rikollista yhteistä me kohtaan. Se on myös rikollista ajatellen tulevia sukupolvia. Sanat eivät enää riiti. Olemme tuhat kertaa jo sanoneet tämän ja tuhat kertaa meidän varoituksemme ovat iskeneet ylimieliseen äärioikeiston presidentin vastustusmuuriin yhdessä olemme täällä vastustanut koronavirusta, mutta Brasiliassa toukokuussa noin 115 000 jalkapallokenttää on rikollisesti tuhottu. Ei vo, meidän on pakko toimia tässä muuten. Mekin olemme rikolliskumppaneita tässä ihmiskuntaa kohtaan kohdistuvassa rikoksessa. Me, meidän on puolustettava tulevaisuutta meidän on voitava jatkossakin voitava hengittää ja, ja happi tulee sinisistä keuhkoista, valtameristä ja vihreistä keuhkoista, sademetsistä. Meidän on jo tästä eh, päivästä alkaen toimittava aika on koittanut. Meidän on toimittava 50 vuotta sitten ja tiedemies varoitti meitä ja puhui näistä Brasiliassa tapahtuvan perhosen siiven iskujen vaikutuksesta, jos emme jotain tehdä. Ei ole pian perhosia eikä ihmisiäkään. Kiitoksia. Sitten edustaja Häusling, vihreät ale ryhmän nimissä. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Ilmastonmuutosta vastaan ei rokotetta löydetä, se on selvää ja siksi ilmastonmuutos aiheena on esillä jatkuvasti, samoin, samoin biodiversiteetin häviäminen. Varmasti koronakriisin jälkeen tämä tulee enemmän esiin. Mutta Brasiliassa meillä on käsillä hallitus, joka hävyttömästi käyttää kriisiä hyväkseen koronakriisiä metsäkadon edistämiseksi. Jopa sanotaan, että ei siellä mitään ympäristön tuomista tapahdu. Jos tämän hallituksen kanssa tekee sopimuksen, on kyllä myötä vaikuttamassa sademetsien tuhoamiseen, mutta myös ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka kohdistuvat alkuperäiskansoihin. Tämän on oltava selvää. Olemme edelleen soijan toiseksi suurin tuoja. Maatalouspolitiikkamme tuottaa valtavasti lihaa soijalle, jota tuodaan Argentiinasta ja Brasiliasta. Maatalouspolitiikka on vihdoin muutettava. Tämä on ihan asioiden keskiössä. Me voi jatkaa entisen mallin. Siksi vetoaisin myös liittohallituksen suuntaan. Toivon, että puheenjohtajan valtiona Saksa ottaa Mercosurin esityslistalta ja sen sijaan puhuisi enemmän ympäristöä käytön tuhoamisesta ja biodiversiteetistä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Santos snd nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nämä lukemat ovat musertavia. Viime vuonna Amazoniasta tuhoutui alue, joka vastaa 12 000 jalkapallokenttää. Tänä vuonna tämä tilanne on vielä pahempi. Yli 1504 kilometriä on tuhoutunut. Brasilian hallituksen toiminta tähtää siihen, että hyödynnetään 60 prosenttia Amazonian alueesta kaupallisesti. Siellä haluaa, halutaan hyödyntää suojeltuja maa-alueita ja mahdollistaa kaivostuotanto alkuperäisalueiden alueilla ja yksityistä kattaa yli 105 miljoonaa hehtaaria maata. Tällä tavalla voidaan rajusti lisätä näiden resurssien hyödyntämistä. Tämä on kansanmurha ja luonnonmurha. 600 alkuperäiskansojen johtajaa käytti näitä sanoja, kun he kuvasivat tätä ekologista ja inhimillistä tragediaa, joka johtuu johtuu Bolsonaron hallituksen rikollisesta toiminnasta. Hyökkäykset alkuperäiskansoja vastaan, aktivisteja vastaan ja murhat ovat lisääntyneet järkyttävällä tavalla. Ja näistä asioista ei ole rangaistu ketään. Ja tässä on nyt käytetty hyväksi koronapandemiaa. Mitä voimme tehdä ennen kuin on liian myöhäistä? Meidän pitää vahvistaa metsien suojelua meidän täytyy suojella alkuperäiskansoja ja niitä, jotka suojelevat metsiä. Meidän pitää torjua rankaisemattomuutta, mutta tarvitaan vielä enemmän. Nyt on kiireellistä, että ei päästetä enää Euroopan tuotteita, joita on tuotettu noudattamatta sääntöjämme. Ja meidän täytyy torjua niitäkin, jotka tukevat näitä haitallisia toimia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Edustaja Vaitse, Vihreät Angel. Kiitos puhemies. Lähes 10 004 kilometriä vuosittain vähenee sademetsän ala. Yhdistynyt kuningaskunta on vastuussa noin 500 jalkapallokentästä, jota tuhotaan ainoastaan naudanlihan syömisen kautta. Soijan tuotanton käytettävästä maalasta 50 prosenttia on laitonta jopa Brasiliassa. Bolsonaro kuitenkin kannustaa maan anastukseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka kohdistuvat alkuperäiskansoihin. Mutta täällä unionissa me olemme rikoskumppaneita. Me olemme vastuussa tuhansista hehtaareista metsän tuhoa naudanlihan ja sojan tuonnin kautta. Investoimme miljardeja euroja vuosittain ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja miljardeja euroja, joilla tuetaan maanviljelyä Euroopassa, myös naudan kasvatusta, epäreilua kilpailua vastaan kansainvälisiä markkinoilla. Joten miten voidaan nyt ylipäätään selittää, että täällä käytetään rahaa ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja samalla kannustamme tähän tuhoon ulkomailla. Jekyll and Hyde estetään Mercosur ja puututaan tähän tuontiin Brasiliasta nyt. Kiitoksia seuraavana edustaja Avram SND-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Mulțumesc. În timpul crizei COVID, datorită dispari... Kiitoksia. Covid-kriisin aikana saastuminen on Euroopassa vähentynyt ja hämmästyttäviä ilmiöitä on nähty. Ihmisestä, ilmasta on tullut puhtaampaa ja helpommin hengitettävää, joista on, joita ovat puhdistuneet ja kaduilla on nähty jopa peuroja ja fasaaneita kaupungeissa tässä on ikään kuin nähty etukäteen, mitä voisi tapahtua vuoden 2050 jälkeen, sen jälkeen kun olemme toteuttaneet vihreän sopimuksen tavoitteet, mutta näimme myös traagisen puolen samaan aikaan. Hyödynnettiin sitä, että emme kiinnitä huomiota kaikkeen. Sen 50 prosenttia enemmän kaadettiin sademetsää Brasiliassa ja tilanne vain huononee jatkuvasti on sanottava, että nyt on koittanut hetki rajoittaa optimismiamme joissakin maissa. Haluaisimme toimia kumppaneiden kanssa. Meidän on Euroopassa asetettava tiukempia ehtoja neuvotteluihin koskien tuontitavaraa, kuten metsästrategian esittelijämmekin on todennut, on huomioitava maanviljelijät ja metsänhoitajat ja pidettävä kiinni, että ähm, tuonnissakin noudatetaan vihreän sopimuksen ehtoja. Jos emme todellakaan äh, näitä samoja tiukkoja sääntöjä aseta kolmasille osapuolelle, niin äh, emme mahda mitään ja Tämän lisäksi rohkaisemme vääristynyttä kilpailua ja EU tässä häviää. Vihreän sopimus on meidän, mutta se ei voi olla vain meitä varten. Kiitoksia edustaja Holmgren. Vihreät on NGL, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Amazonian alue No maailman keuhkot, näin sanotaan joskus, mutta oikeastaanhan sademetsät toimivat päinvastoin kuin meidän keuhkomme mutta kuitenkin kyse on valtavista määristä. Amazonien alue on myöskin hyvin herkkä, jos ajatellaan koko maailmaa. Olin meteorologi koulutukseltani ja me meteorologit tiedämme, mitä riskejä kohdistuu kaikkiin tässä salissa ja ulkopuolella, jos Amazonian sademetsät katoavat edelleen. Amazonasin vaikutus ilmastoomme ei ole asia, josta voidaan keskustella täällä salissa, kun se on tieteellinen fakta. Joten täällä salissa kaikille niille, jotka kuitenkin ovat sitä mieltä, että taloudelliset kysymykset ovat tärkeämpiä kuin laittoman hakkuun estäminen, kysyisin, uskotteko, että voitte hengittää vuosikertomusta? Tai että voitte viljellä ruokaa pörssissä? Uskotteko kirjaimellisesti, että rahaa voi syödä? Jos ette, olisi toimittava nyt täällä parlamentissa sen puolesta, että kaikki elämme planeetan rajojen mukaan. Kiitos. Kenia bizottság nevében Sinkevicius urat, hogy válaszoljon a Sitten komission edustaja Sinkevicius, olkaa hyvä. President. Puhemies, arvoisat jäsenet. Tänäinen keskustelu on lähettänyt parlamentista selkeän viestin – Eli metsän hävitykseen puuttuminen Amazoniassa on prioriteetti lähes kaikissa poliittisissa ryhmissä. Tämä on myöskin osoittanut, kuinka monipuolisia haasteita Amazoniassa on ja kuinka valtavia ne ovat. Ja myöskin meidän pitää käsitellä näitä asioita kokonaisvaltaisesti ja ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja toimimassa toimimalla yhteistyössä alueen maiden kanssa. McGuinness totesi ihan oikein, että meidän täytyy katsoa, kuinka monimutkainen toimitusketju meillä on. Se on totta ja haastavaa, mutta voin vakuuttaa teille, että juuri näin me teemme. Teen läheistä yhteistyötä kaikkien kollegoideni kanssa, jotta voimme ottaa huomioon terveyskysymykset, ilmastokysymykset, talouskysymykset metsänhävitykseen liittyen komissio antaa rahallista ja teknistä apua näiden alue, tämän alueen maille. Ja olemme yhteydessä alkuperäiskansojen edustajiin, joihin tämä tilanne suoraan vaikuttaa. Ja kuten Burkhard ja Matias totesivat, niin me työstämme myöskin sisäpolitiikkaa, jotta voidaan vähentää EUn jalanjälkeä, kun ajatellaan metsän hävitystä. Ja me toimimme yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa ja käytämme kaikkia diplomaattisia väyliä, jotta voimme käsitellä tätä tärkeää aihetta. Komissio on jo ryhtynyt tukemaan toimia, jotta voidaan puuttua metsänhävityksen perussyihin ja suojelemaan – alkuperäiskansojen oikeuksia. Maan anastus ja metsänhävityshän uhkaavat näitä oikeuksia. Ja odottelen nyt sitten tuloksia tulevista keskusteluista, jotka liittyvät Burkhardin mietintöön, eli oikeudelliset puitteet, joilla voidaan pysäyttää metsän hävitys. Tapahtuneita tuhoja ei voida korjata ja on nyt selvää, että me olemme nyt kriittisessä hetkessä, jos haluamme onnistua. Meidän täytyy vahvistaa toimiamme. Meidän on suojeltava esimerkiksi metsiä. Tämä ei liity ainoastaan ilmasto- ja biodiversiteettihaasteisiin, vaan tämä liittyy myöskin kestävään kehitykseen. Ja monet teistä viittasivat Brasilian hallitukseen ja me vaadimme, että alueviranomaiset ryhtyvät radikaaleihin toimiin ja ryhtymään kansainväliseen yhteistyöhön. Voimme antaa teknistä tukea, jotta voidaan varmistaa, että metsänhävitys vähenee nopeasti ja pysyvästi. Toivottavasti yhteistyöhalukkuutta näissä asioissa löytyy. Ja sitten Utta muistutti meitä siitä, että metsänhävityksen ongelma ei ole olemassa ainoastaan muualla, vaan myöskin sitä esiintyy täällä Euroopassa. Voin vielä sanoa teille, että seuraan hyvin läheisesti Euroopan tilanteen kehittymistä ja olen valmis ryhtymään voimakkaisiin toimin myöskin kotona. Ja monet teistä mainitsivat vapakauppasopimukset ja haluaisin muistuttaa, että kaikki modernit vapakauppasopimukset sisältävät kunnianhimoisia lausekkeita, jotka liittyvät kauppaan ja kestävään kehitykseen. Kun ajatellaan assosiaatiosopimuksia Mercosur-maiden kanssa, niin se ei tarkoita sitä, että olisimme samaa mieltä kaikesta politiikasta näiden hallitusten kanssa kaikilla aloilla. Ei tietenkään, mutta tällä tavalla meillä on sitten vastavuoroisia sitovia sitoumuksia, kuten Mercosur-sopimuksessa. Meillä on vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä Brasilian ja muiden kumppanien kanssa tällä alueella. Me kannustamme toisiamme pitämään kiinni sitoumuksista, jotka tehtiin yhdessä Pariisin sopimuksen yhteydessä. Ja meidän pitää yhdessä miettiä myöskin ympäristökysymyksiä. Mercosur-maat, Brasilia mukaan lukien, ovat sitoutuneet metsänhävityksen torjumiseen Pariisin sopimuksessa. Ja sitten on yksityisiä aloitteita, esimerkiksi lihanpakkaajien aloite Brasiliasta, eli ettei tuotaisi käsiteltäväksi lihaa, joka tulee näiltä metsähakkuualueilta. Arvoisat parlamentin jäsenet, niin lopuksi haluaisin sanoa, että paljon työtä on vielä tehtävänä. Ja me jatkamme tätä lainsäädännöllistä työtä, joka esitellään ensi vuonna – ja odottelen läheistä yhteistyötä kanssanne tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos. Tätä vitaa tässä läsäärom. Kiitoksia, kiitän teitä ja teitä kaikkia osallistumisesta keskusteluun. Keskustelu päättyy, istunto on keskeytetty kello 13.30 asti. Kiitoksia.